huomiota istunnon aluksi. Haluan tavata tervetulleeksi Rova Mario Gasperin, joka on suurin tällaisen valtiomiehen tytär, joka on yksi EUn perustaja isistä. Altti de Gasperi.